Colleagues, please take seat. No niin, hyvät kollegat, voisitteko istutua? Aloitamme parlamenttien välisen valiokuntakokouksemme. Aivan ensiksi haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki edustajat kansallisista parlamenteista. Tietenkin Latvian Saimasta ensinnäkin. Latvia hän on tällä hetkellä puheenjohtajavaltio Euroopan unionin ministerineuvostossa. Ja sitten tietenkin haluan toivottaa tervetulleeksi kaikkien muiden parlamenttien jäsenet tähän kokoukseen. Tämä kokous on osa parlamentaarista, parlamentaarisen viikon menettelyä ja minun mielestäni tämä on juuri se osa minkä aikana voimme käydä suoraa vuoropuhelua tietyistä asioista, joiden alalla todella edellytetään vahvaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Olemme nyt valinneet kaksi aihetta. Meillä on siis kaksi istuntoa tässä ikään kuin. Kuten tiedätte, ensimmäisen aiheena on EUn koordinaatio aggressiivisen verosuunnittelun, veropetosten ja veronkierron alalla. Ja toinen istunto koskee rahoituspalvelujen valvonta viranomaisten vastuuvelvollisuutta erityisesti pankkiuneenin puitteissa. Ottaen huomioon, että osallistujia on paljon tässä istunnossa ja on luultavaa, että kaikki eivät voi käyttää puheenvuoron, mutta pyrimme toimimaan niin, että mahdollisimman moni parlamentti pääsee osallistumaan keskusteluun. Kukin parlamentti saa korkeintaan kahden minuutin puheajan ja tarpeen mukaan sopeutamme sitten aikataulua. Puhujakortteja on täällä tarjolla salissa. MEPit tai kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, täyttävät tällaisen lapun. Menemme eteenpäin tällä tavalla. Ensin kolme kansallisen parlamentin edustajaa ja yksi MEPPI. Euroopan parlamentin edustaja. Näin lähdemme ja aloitamme heti ensimmäisestä istunnosta. On varmaan turha kertoa, mistä syystä valitsimme nämä aiheet ja miksi pidämme niitä erityisen tärkeinä Euroopan unionissa. Euroopan unionissa on tulossa Euroopan parlamentin tason aloite, josta ei ole vielä täsmällisesti suunnitelmaa, mutta tämä Ekon valiokunta tulee laatimaan valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa nykytilanteen analyysiin, porsanreikiin ja ongelmiin perustuen pyrimme tunnistamaan niitä alueita, joissa olisi hyötyä konkreettisista lainsäädäntöehdotuksista, että komissio voisi esittää niin, että parantaisimme lainsäädäntökehystämme verotuksen alalla. Näiden erityiskompetenssien ja kansallisen parlamentin roolin erityisen roolin johdosta pidän erityisen tärkeänä sitä, että keskustelemme näistä asioista keskenämme. Nyt annan puheenvuoron kolmea lyhyttä elustusta varten. Ne ovat kukin viisi minuuttia pitkiä ja tämän jälkeen aloitamme keskustelun. Ensimmäinen puhuja, edustaja Burkhard Waltz. Ole hyvä. Very much, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos Roberto. Ensinnäkin haluaisin tietysti toivottaa tervetulleeksi Brysselin tähän tärkeään keskustelun näkemysten vaihtoon teidät kaikki. Hyvät kollegat, Yritysveropolitiikka on tärkeässä asemassa EUn asialistalla. Taistelu veropetoksia ja veron kiertoa vastaan on myöskin parlamentin asialistalla ollut tärkeässä asemassa jo edellisellä vaalikaudella, ja keskustelua on vain in, tehty intensiivisemmäksi uudella vaalikaudella. Varjotalouden suuruus EU-ssa miltei viidesosa BKTLstä. Arvioidaan, että joka vuosi veropetokset ja veronkierto ovat yhteensä biljoona euroa EU-ssa tätä luokkaa. Tämä on epäeettistä ja epäreilua niitä kohtaan, jotka tekevät ankarasti töitä ja maksavat asianmukaisesti veroja yhteiskunnalle, jotta yhteiskunta voi kunnolla toimia. Tämä vie valtavasti varoja koulutuksesta, kansanterveydestä ja hyvinvoinnista. Tämä myöskin vääristää tasavertaisia kilpailuolosuhteita ja luo kilpailun vääristymiä, asettaa yritykset epäreiluun kilpailuasemaan ja aiheuttaa vaikeuksia maille, jotka edelleenkin taistelevat tai ovat suurissa vaikeuksissa julkisen talouden vuoksi. Veronkierto ja verojen välttely vähentää myöskin kansalaisten luottamusta julkiseen sektoriin. On erittäin tärkeää painottaa sitä, että on valtaisa ero veropetosten ja veronkierron välillä. Veronkierto tai veron välttely on laillista, mutta tämä tarkoittaa sitä, että epäkelvolla tavalla käytetään olemassa, käytetään hyväksi olemassa olevia laillisia mahdollisuuksia. Veropetokset ovat laitonta toimintaa. Silloin ei veroja makseta joskus ollenkaan. on täytyy vahvistaa ennaltaehkäiseviä toimia, joilla pystytään taistelemaan veropetoksia ja kiertoa vastaan. Kaikki jäsenvaltiot kärsivät tästä ilmiöstä. Rajatyöttävät kysymykset edellyttävät rajan äh, ylittäviä ratkaisuja, joita täytyy pistää täytäntöön tehokkaasti. Kansanpuolen ryhmässä täällä parlamentissa me hyvin voimakkaasti tuemme realistista lähestymistapaa veron kierron ja veron välttelyn ja verosuunnittelun osalta. Ajatuksena on varmistaa se, että kaikki yritykset, joilla on toimintaa EUn alueella, vastaavat veroistaan kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Tämä tuo rahaa enemmän EU jäsenvaltioiden budjetteihin ja enemmän myöskin kansalaisten hyödyksi siten, että julkiset palvelut toivottavasti paranevat. Me olemme aina peräkuuluttanut sitä, että tähän asiaan täytyy puuttua asianmukaisella tavalla. Taistelu tätä ilmiötä vastaan täytyy hoitaa koordinoidut, ja parasta olisi, mikäli tämä olisi globaalia toimintaa. Oivallista toimintaa, varsinkin, varsinkin nyt kun rahoituspalvelut ovat erittäin liikkuvasta sorttia. Täytyy tehokkaasti puuttua tähän verokoordinointia kannalta, me emme niinkään veroharmoisointia. Verokilpailu johtaisi siihen, että johtaa siihen, että jäsenvaltioiden täytyy uudistaa verotusjärjestelmiään. EUn primäärilain mukaan Euroopan parlamentin rooli verotuksen alalla on hyvin rajallinen. Kyse on pelkästään kuulemismenettelystä, jossa parlamentti on mukana. Tämä puolestaan antaa jäsenvaltiolle hyvin paljon toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimivaltuuksia. Tässä yhteydessä kansanpuolen ryhmä on aina tukenut ajatusta sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi tarkastella verojärjestelmiä, mikäli se on tarpeellista, niin että tehdään niistä tehokkaampia ja paremmin toimivia. Turhat veropoikkeukset ja veropohjan kaventaminen tai veropohjan suunnittelu siten, että veron kierussa on ongelmia tai toimitaan naapurimaita vastaan. Kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon, kun taistellaan veronkiertoja ja veropitoksia vastaan, mukaan luettuna kolmannet maat, niiden rooli parlamentti olisi mennä pidemmällekin, kun on kyse avoimuudesta, koordinoinnista ja yritysveroa, politiikan lähentämisestä. Parlamentin täytyisi saada aikaan kokonaisvaltainen eteenpäin suuntautuva lausuma näistä pitkälle menevistä veropäätöksistä, joita, joista on puhuttu meidän valiokuntemme, taloudistansiin valiokunta, laatii mietinnön. Mietinnössä pohditaan sitä, kuinka avoimatta voidaan lisätä ja edistää koordinointia ja lähentymistä silloin, kun on kyse yritysveropolitiikasta. Tällä välin me kannatamme työtä tällä saralla muutenkin avoimuuden lisäämiseksi, kun on kyse veron maksajia koskevista erityissäännöksistä, erityispäätöksistä. Pakollinen tiedonvaihto verotuksen saralla otettiin käyttöön noin kuukausi sitten. Jäsenvaltiot ovat hyvin te- paljon tehneet jo työtä varmistaakseen sen, että EUn johtavassa asemassa automaattisen tietojenvaihdon osalta. Me pidimme erittäin hyvänä viime vuoden sopimusta, joka liittyy tähän automaattiseen tiedonvaihtoon sekä neuvoston puolella ja G20 maiden kevätkokouksessa tämä päätös tehtiin yhteiset raportointinormit automaattista tietojenvaihtoa varten vastavuoroisella tavalla täytyy laajentaa koska muutenkin kuin G20 maita. Pidämme hyvänä myöskin neuvosta viime viikosta päätöstä muuttaa EUn säännöksiä, jotka liittyvät emoyhtiö, tytäryhtiö, direktiiviä. Siellä pyritään myöskin puuttumaan aggressiiviseen verosuunnitteluun konsernien sisällä. Emoyhtiö tytäryhtiö direktiivi ei pidä käyttää väärin hyväksi veronkiertotarkoituksissa. Meidän täytyy olla johdonmukaisempia myöskin sen täytäntöönpanossa eri jäsenvaltioiden kesken. Täytäntöönpano on kirjavaa. Vetoamme siihen, että jäsenvaltiot sopisivat yhteisestä konsolidoidusta yritysverokannasta – Tästä on tehty ehdotus. Tämä on kaiken kattava ja se tuo pitkän aikavälin ratkaisuja yritysveropuolen esteisiin. Ja vielä lopuksi haluaisin painottaa sitä, että parlamentin lainsäädäntöpäätösauselma kyseisestä aiheesta tulee toimimaan hyvänä pohjana, kun me pyrimme järkevään mielekkäiseen kompromissiin. Tällä hetkellä parlamentti työstää tai on parhaan perustamassa tutkintavaliokuntaa, joka tulee tutkimaan näitä pitkälle meneviä veropäätöksiä. Me, me pohdimme myöskin komission ehdotusta, jonka tarkoituksena on laajentaa edelleenkin verotietojen vaihtoa ja toimenpiteitä näiden yksittäisten veropäätösten osalta. Tämä työ tulee valmistumaan myöhemmin tänään keväällä. Veronkierto, veropetokset, täytyy ottaa kaiken poliittisen huomion kohteeksi sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Siksi pidämme erittäin hyvänä tämän päivästä keskustelua teidän kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Tämäkin osoittaa, kuinka tärkeää on saada yhdessä edistystä ja paremmin koordinoida veropolitiikkaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Burkhardt. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle Annelies Dodds. Very much. Paljon kiitoksia. Olen todella ilahtunut, että tässä kokouksessa niin paljon kokeneita parlamentin jäseniä kautta EUn. Odotan kovasti keskustelua päivän aiheesta ja rajoitan kommenttini tähän viiteen minuuttiin varmistaakseni, että keskustelulla jää aikaa kaikille lienee selvää parlamentaarikkoina, että aggressiivisen verosuunnittelun kierron petosten kierre pohjalle kannattaa välttää. Me, jos me emme onnistu tätä estämään, äh, näemme, että se LuxLeaksen jälkeinen suurin suuttuminen jatkuu. Ja valitettavasti tuo julkinen suuttuminen ruokkii ääripuolueita, koska ihmiset kokevat, että heitä koskee yhdet säännöt, he maksavat verot kokonaismääräisenä ja ne, joilla on enemmän valtaa, voivat maksaa vähemmän tai jopa kiertää veroja. Meidän täytyy osata, että politiikka on nimensä arvoista. Meitä komissio on kutsunut itseensä viimeisen mahdollisuuden komissioksi. Minä uskon, että meillä poliitikkoina kaikilla on viimeinen mahdollisuus tarttua epäoikeudenmukaiseen verotukseen ja veropolitiikkaan. Meidän täytyy päästä näiden paikallisten, pikkumaisten etujen yläpuolelle ja tarttua aitoon veropolitiikkaan. Niin siksi olenkin niin ilahtunut, että tänä aamuna keskustellaan näistä kysymyksistä, koska minä en koe, että tämä on puolueita jakava aihe. Pitkälti niin kuin herra Batskin sanoi. Olen samaa mieltä, että monet puolueemme ovat periaatteessa samaa mieltä. Olemme nähneet tämän monissa yritysverotuksen piirteissä. Herra Valts mainitsi yhden esimerkin, ja tämä on tämä yhteinen konsolidoitu yritysveropohja, johon liittyy me tarvitsemme yleisiä päätöksiä ja meillä täytyy sopia sitä, mitä me tarkoitamme verotettavilla varoilla kuten kautta OECD. Ja pahalainen asuu jälleen yksityiskohdissa. Kun täytäntöönpano hetki lähestyy, näemme, että usein tämä on suhteellisen pieniä tulkintaeroja, jotka estävät etenemisen. Ja meidän täytyy parlamentaarikkoina osoittaa, että demokraattinen poliittinen lähestymistapa on arvokas keino ylittää valtioiden erimielisyydet voi olla oikein, että Euroopan kansalaiset ja pk-yritykset maksavat veronsa. Tämä on yrityksiä Euroopassa, jotka maksavat lähelle tai alle prosentin yritysveroa. Sitä voi hyväksyä parlamentaarikkoina. Joten meidän täytyy edistää monia näitä toimenpiteitä, jotka ovat olleet suunnitelmissa jo pitkään Tiedän, että monet teistä ovat omissa lainsäädäntöelimissään puolustaneet näitä ehdotuksia. Meidän täytyy saada mielekäs yhteinen konsolidoitu yritysveropohja. Meidän täytyy määritellä veroparatiisit yhteisesti sovitulla tasalla ja lopettaa lässytys siitä. Me tarvitsemme mekanismin ehkäpä mustan listan yrityksistä, jotka ovat harjoittaneet tunnustettua veropetosta ja myös neuvonantajat, jotka ovat auttaneet siinä. Ja meidän täytyy jatkaa, nyt kun tullatta on purjeissa, voitto monikansallisten yritysten maakohtaista raportointia. Olen iloinen, että pankit toimivat näin. Tarvitsemme tätä monikansalliselle yritykselle ja meillä täytyy olla keinot, jotka ja mekanismit, jotka tuottavat tulosta ja nopeasti, koska sitä äänestäjämme haluavat. Se on se, mitä pk-yritykset haluavat. Ja parlamentaarikkoina meidän täytyy pitää myös varmistaa se, että keskustelut ja poliittinen prosessin verotuksen liittyen on paljon osallistavampi kuin aikaisemmin. On ihan oikein todettu, että veropolitiikka ei ole ottanut mukaan ää, puolia riittävästi ei se ole edustanut bisnestä ja kaikkia sen sektoreita, eka yliikettä, eikä se ottanut huomioon kansalaisyhteiskuntaa. Tuo täytyy muuttua. Olen varma, että useimmat täällä ovat samaa mieltä. Meidän täytyy edetä seurattavuudesta, mikä on kyllä ensimmäinen askel, ja tarttua toimiin sen jälkeen toimia, jotka voivat olla kivuliaitakin. Poliittiset puolueet, erityisesti hallituspuolueet, joutuvat kantamaan vastuuta. Me emme ehkä ole aina olleet niin ennakoivia kuin olisi pitänyt olla, mutta nyt hetki on koittanut lunastaa hallitusten lupaukset, että kansalaiset saavat palveluita ja niitä vastaavat rah- rahoituksen ja luoda tämän tasaisen pelikentän, josta herra Valtz puhui PK-yrityksille. Kaikki tämä edistää talouden tehokkuutta koska tämä merkitsee, että menestyksekkäimmät yritykset, ne joilla on parhaat tuotteet, palvelut ja tehokkaimmat toimitusketjut sen sijaan, että ne olisivat välkyimmät veroneuvojat. Tämä on meidän kaikkien eduissa, joten odotan yhteistyötä. Toivottavasti meillä on avan keskustelu lähikuukausina. Toivottavasti ei liian monen kuukauden kuluttua. Meidän täytyy ryhtyä toimiin nopeasti tällä alueella. Thank you, Annelies. Now... Kiitoksia, Annelies. Seuraavana puheenvuoro on herra Valerian Mutarlielle. Hän edustaa Euroopan komissiota. Hän tulee verotuksen ja tulliliiton pääosastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Minulle on suuri kunnia jakaa tämä hetki teidän kanssanne. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että komissio sai myös tulla tänne puhumaan lyhyesti siitä, miten olemme sitoutuneet tähän samaan taisteluun. Voin vain yhtyä tähän kiireellisyyden ja kunnianhimoisuuden tunteisiin, joiden olisi johdettava ja ohjattava meidän eurooppalaista toimintaamme verotuksen alalla. Kyseessä on ala, jonka puheenjohtaja Juncker ja komissaari Moskovici ovat ottaneet painopistealueekseen. Komissio on tehnyt paljon työtä ja sitoutunut taistelemaan verokiertoa ja veropetoksia vastaan, erityisesti toimintasuunnitelman kautta, jonka se hyväksyi vuonna 2012. Suurelta osaltaan toimintasuunnitelma on konkretisoitunut. Kuitenkin paljon on vielä tehtävääkin erityisesti kun ajatellaan, mikä on ero petosten ja verooptimoinnin välillä. On totta, että tietyn tyyppinen toiminta, tietyn tyyppiset verojärjestelyt, joita nähdään tänä päivänä Euroopassa ja globaalistikin, Tämä aihehan on tietenkin aihe, jota käsitellään G20 ja OECD-ympyröissä. On järjestelmiä, jotka ovat kyllä laillisia, mutta niiden seuraukset eivät voi enää tänä päivänä olla hyväksyttäviä koska ne aiheuttavat kilpailuvääristymiä verotuksen alalla. Hyvin lyhyesti haluaisin puhua näistä kahdesta suuresta urakasta, jotka komissio aikoo täksi vuodeksi avata. Ne ovat mukana komission työohjelmassa. Ensimmäinen urakka liittyy verotuksen avoimuuteen ja toinen niistä koskee vero Äh, tasa-arvoisen verokilpailun perustamista sisämarkkinoille. Verotuksen avoimuudesta, kuten tiedätte, olemme edistäneet hallin, vahvistettua hallinnollista yhteistyötä erityisesti automaattisen tietojenvaihdon kautta, ja näin on tehty jo hyvin kauan. Herra Baltz muistuttikin tästä, olemme saavuttaneet suurta edistystä tällä alalla erityisesti pankkisalaisuus on jäänyt historiaan ja automaattinen tiedonvaihto on edistynyt. Voimme todella jatkaa tätä, tätä taistelua nyt kolmansien maiden kanssa. Kuten tiedätte, olemme neuvottelemassa sopimuksesta Euroopan unionin ja tiettyjen eh, eurooppalaisten ei-EU-oikeudenkäyttöalueiden kanssa, kuten Sveitsi, Liechtenstein, San Marino, Andorra ja Monaco, niin että voisimme laajentaa hyvän hallintotavan eh, käytäntöjä ja tietojen vaihtoa näille oikeudenkäyttöalueille avoimuuden alalta. Siellä on tehtävä vielä lisää. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ennakkoveropäätösten osalta. Nämä liittyvät näihin kuuluisiin tax ruling-tapauksiin. Komissio on sitoutunut tekemään ehdotuksen koskien näitä ennakkoveropäätösten tietojenvaihtoja tämän vuoden keväällä. Ja tämä on hyvin ajankohtainen asia. Tämä on yksi aloitteista, jotka ovat mukana työohjelmassamme. Ja käsittääkseni se on asia, jota jäsenvaltiot malttamattomina odottavat. Euroopan unionin toimielinten lisäksi monet jäsenvaltiot ovat vakuuttuneita siitä, että tarvitaan parempaa yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki pääsevät käsiksi eh, siihen, eh, siihen veropohjaan, joka liittyy omalla, omalla maaperällä tehtyyn liiketoimintaan. Tästä pääsenkin verokirpailuun sisämarkkinoilla. Meidän lähestymistapamme tällä alalla on sen tyyppinen, että pyrimme toimimaan niin, että yritysten verotus tapahtuisi siellä, missä yritykset harjoittavat liiketoimintaansa. Ja jotta voitaisiin paremmin ehkäistä veropohjan rapautumista ja, ja välttää tällaista oikeuskäyttöalueita toisille siirtymistä sen mukaan, missä saadaan pare, paras diili verotuksen osalta. Tämä ei tietenkin tarkoita sitä, että poistettaisiin sisämarkkinoilta tai verokilpailu. Tästä ei ole kysymys, vaan on kysymys siitä, että varmistetaan se, että toiminta ja verotus tapahtuvat samassa paikassa. Euroopan parlamentin jäsenet Balts ja Dodds muistuttivat jo edistyksestä, jota on tapahtunut koskien väärinkäytöksiä, koskevia lautakseita, Murphyin äh, tapaus äh, ja, ja selkkaus niissä tapauksissa, kun on konsernin sisäisiä äh, lainauksia, niitä vältetään tiettyjen operaatioiden kaksinkertainen verotus. Tämä on aihe, josta Latvian puheenjohtajan valtio on hyvin kiinnostunut ja tehdään työtä, joka koskee äh, rojalteja ja korkoja koskevaa direktiiviä. G20 ja OECD-tasolla myös työstetään näitä asioita. Nyt olisi määriteltävä, missä määrin voidaan muuttaa globaalilla tasolla olevat sopimukset yhteisön lainsäädännöksi niin, että varmistettaisiin avoimuus, oikeusturva – sekä yrityksillemme että jäsenvaltioille. Näissä puitteissa komissio on työohjelmassaan äh, tunnistanut yhden aloitteen, joka, joka on tarkoitus toteuttaa kesän mennessä, jonka tarkoituksena on arvioida se, kuinka yritysverotuksen kautta on tar- no, varmistettava mm, äh, kunnon kilpailu sisämarkkinoilla – ja tässä tarkoituksessa tarkastelemme uudelleen sitä, kuinka voitaisiin saada vähän lisää dynamiikkaa neuvotteluihin, jotka koskevat ehdostastamme konsolidoiduksi yhteisöveropohjaksi. Emme varmaankin voi olla tänä päivänä tyytyväisiä ainoastaan defensiiviseen ohjelmaan verokilpailun alalla, vaan meidän on tarjottava toimijoille puitteet, joissa he voivat kasvaa koko sisämarkkinoiden alueelle niin, että vähennetään hallinnollisia verotuskustannuksia ja samanaikaisesti voidaan juuri tiettyjä vaikeuksia pois, joita vielä on liittyen veropohjan rapautumiseen ja siirtohintojen monimutkaisuuteen ja niin edelleen. Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että tärkeimmät Euroopan verot puolustusalan toimijat ovat edelleen kansalliset parlamentit ja jäsenvaltiot. Tällä alalla toimivalta on jäsenvaltioilla. Tästä syystä yhteisön tason toiminta on tietenkin täydennettävä sillä, jota minä pidän osana rakenteellisia uudistuksia, joihin jäsenvaltioita on pyydetty ryhtymään niin, että saataisiin aikaan verojärjestelmät, jotka edistäisivät paremmin kasvua. Ja tähän liittyykin EU-ohjausjakson työ ja maakohtaiset suositukset. En nyt palaa enää analyysimme tärkeimpiin akseliin, mutta olisi vähennettävää työhön kohdistavaa verotusta ja siirrettävää veropainetta sieltä, missä on, niillä on kielteisiä vaikutuksia kasvaa, kasvuun ja olisi edelle, torjuttava kansallisella tasolla veropetoksia ja yksinkertaistettava ja laajennettava veropohjaa. Nämä ovat edelleen jäsenvaltioiden työn haasteena, kun ne tekevät omia veroreformejaan. Sitten kun ne saadaan valmiiksi, saadaan luotua sellainen ympäristö yrityksille ja kansalaisille, joka edesauttaa kasvua ja työpaikkojen syntyä. Tällaisessa hengessä komissiossa aiomme työtä tehdä. Luotamme vahvasti kansallisten parlamenttien tukeen, Euroopan parlamentin tukeen myös, ja luotamme myös siihen, että neuvoston pöydältä löytyy halua keskustella ehdotuksistamme vaikka joskus olemmekin hieman pettyneitä siihen vauhtiin, millä päätöksiä tehdään, mutta meidän on mahdollisimman hyvin hyödynnettävä tätä välinettä, joka meillä on käytössämme, siis yksimielisyys vero, veroasioiden hyväksymisessä yhteisen tasolla. Suuret kiitokset tästä nyt mielenkiinnolla. Kuuntelen teitä ja osallistun tämän aamuisen keskusteluun. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja Latvian parlamentista, Edwards Miltens. Meillä on 12 puhujaa listalla. Kukin teistä saa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Kiitoksia. Yritän pitäytyä kahdessa minuutissa. Uskon, että se, että jatkuvasti puhutaan kiertoon on tärkeä tehtävä EUn kasvunkin kannalta. Puheenjohtajamaana Latvia jatkaa työtä etenemissuunnitelman laatimiseksi Siinä tarkastellaan tämä, tämä BBS-esitys, jolla estetään veropohjan rapautumista ja tulee siirtymästä muualle kaudella Pyritään lainsäädäntöä pohtimaan, jolla puututaan sen aggressiiviseen verosuunnitteluun ja kiertoon. Automaattinen tietojenvaihto vaihto verotustiedoista ja sitten myöskin nämä verosopimukset, ennakkoveropäätökset, autan ottaa tässä huomion kohteeksi Euroopan unionin BBS-esityksessä. Latvia tulee puheenjohtajakauden myöskin aktiivisesti tukemaan sitä työtä, joka on otettu yritysverotuksen toimintasääntöjen laatimiseksi. Haitalliset verokäytänteet patenttilaatikkosopimukset tai neuvottelut kolmansien maiden kanssa, kaikki nämä otetaan huomioon kohteeksi. Kaiken kattava direktiivin täytäntöönpano, joka liittyy hallinnolliseen yhteistyöhön, jota muutettiin me vuoden joulukuussa, on yksi tehtäviä, jonka Latvia Pohjoitamaan on ottanut omakseen. Se aikoo pikkuhiljaa kumota esimerkiksi säästöverodirektiivin. Automaattinen tiedonvaihto eri tuloista eri maiden alueella laitetaan koskemaan mitä suurinta määrää tuloa, erilaisia tuloja. Latvia pitää tärkeänä sitä, että puututaan tärkeisiin haasteisiin. Ja muun muassa korkoja ja rojalteja koskevat säännökset aletaan muuttaa mutta tämä työ on hyvin aikaa vietää, koska kyse on monistakin kysymyksistä mukaan luettuna minimiverotustaso. Tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvaa toimintaa. Yhteinen yhtenäinen konsolidointiverokanta ehdotus on saanut monenkirjavia reaktioita. Sen osalta niin suuntaan sitä kehittää. Latvia aikoo jatkaa työtä sen suhteen huolimatta niistä ehdotuksista liittyvät kansalliseen ulottuvuuteen, ulottuvuuteen PBS ja kansalliset näkemykset täytyy saada sopeutettua niin, että EUn lainsäädäntö saadaan asianmukaisen kuntoon. Latvia, niin kuin muutkin EU-maata, ovat kärsineet aggressiivisesta perusuunnittelusta, veronkierrosta ja veropetoksista. Kansallisella tasolla Latvia on käyttöön nolla ilmoitus käytänteen ja myöskin veron, verojen anteeksi antamisohjelman. Maailmanlaajuinen kilpailu edellyttää yhtenäistä väestymistapaa silloin, kun tartutaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. The next speaker, Eugène. Kiitoksia seuraavana Eugène Berger Luxemburgista. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Tämä tuskin yllättää teitä liittyen verotus näihin ennakkopäätöksiin verotuksessa. 26 Euroopan maata harjoittaa näitä ää, ennakkopäätöksiä, joita kutsutaan advance rulingiksi, tax rulingiksi. Tämä on jatkunut jo parikymmentä vuotta. Mallit vaihtelevat maittain. En nyt tätä koko panoraamaa. Siihen aikaan riitä. Mutta päätös on se, että annetaan ennakkopäätös kuten termissäkin todetaan. Päätös on yksipuolinen, jonka kansallinen hallinto tekee. Tämä ei ole sen enempää sopimus kuin äh, sopimus. Ja äh, komissio on myös todennut, että nämä ennakkopäätökset ovat EU-lainsäädännön mukaisia. Ja ennakkopäätökset ovat laillisia, eivätkä liity mitenkään petoksiin. Pari viikkoa sitten, syystä jota en ymmärrä, Luxemburgia on ostettu erityisesti sormella näitä ennakkopäätösten suhteen. Tästä puhutaan myös luxleaks ja puheenjohtaja voin vakuuttaa teille, että äh, Luxemburgin äh, kun tekee ihan samaa kuin 20 muissa jäsenvaltioita, ja laillisia ennakkopäätöksiä ei sen enempää eikä vähempää. Me teemme ennakkopäätöksiä, jotka ovat kansallisen, eurooppalaisen, kansainvälisen lainsäädännön mukaisia, jotka liittyvät ka- se vertuksen ehkäisemisen liittymisen sopimuksiin. Totta kai tässä voi tapahtua vuorovaikutusta kansainvälisten sääntöjen kanssa ja liittyen ää, nämä ennakkopäätökset voivat johtaa erittäin alhaisiin, erittäin kevyisiin päätöksiin, joita voidaan eettisesti pitää mahdollisena markkinoiden hyväksyä. Hyvä on. Muutetaan sitten yhdessä sääntöjä. Minä, maani ja hallitukseni on vakuuttunut, että Euroopalla voi olla pioneerirooli tässä. Ja on myös toivottava, että aloite olisi kansainvälinen OECD, olisi ihanteellinen kansainvälinen foorumi säätöjen muuttamiseksi. Katsotaanko, Luxemburg tukee kaikkia tällaisia aloitteita. Luxemburg on aina kannattanut tasaista pelikenttää. Lopuksi, jos sallitte, painotan, että äh, Luxemburg on, on julkistanut ennakkopäätösten määrän ja, ja tämän 15. päivän lähtien meillä on lainsäädännöksi muutettu kansainvälinen käytäntö. Meillä on keskitetty ennakkopäätöslautakunta ja transparenssi on täydellistä, koska kaikki ennakkopäätökset julkistetaan vuosittain. Richard. Kiitoksia. Seuraavana Richard Richard Jung Ranskan senaatista. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni etenemme oikeaan suuntaan avoimuuden osalta. Niin kuin tänään sanottu, meillä olemme saavuttaneet todella hyvää edistystä ja jäsenvaltiot ovat lähteneet tähän mukaan. Puheenjohtaja, taikka presidentti Obaman päätös pyytää suurilta amerikkalaisilta yrityksiltä voittojen tuomista Yhdysvaltoihin menee aivan samaan suuntaan. Uskon, että tämä tulee myönteisellä tavalla muuttamaan skenaariota. Toisaalta on aivan selvää, että verotuksen harmonisoinnin alalla ei mennä eteenpäin, ja tämähän tekee rahaa ja rahoitusliitostamme ontuvan ja epätasapainoisen. On aivan turhaa, jos meillä on yhteinen valuutta ja yhteistä budjettipolitiikkaa, jos samanaikaisesti verottuus vaihtelee 5-30 prosenttiin. Verot, yritysverotuksenkin alalla, siitähän on puhuttu jo ties kuinka kauan tämä, tämä veropohja-aloite koskien kantoja ja perusta. Meillä ei edelleenkään ole tätä tehän siitä puhuittekin, te komission edustaja. Tähän liittyy yksimielisyyssääntö ja sehän tarkoittaa, että eteenpäin hän ei mennä. Minun mielestäni tämä on kansallisten parlamenttien meidän vastuullamme on painostaa, jotta pääsisimme eteenpäin tällä tiellä. Sitten vielä viimeinen asia. Transaktio, finanssitransaktion vero, vaikka tämä nyt varsinaisesti liitykään EU-hun, mutta Ranska muiden muassa on tätä rakentanut. Näemme, että sielläkin on vaikeuksia päästä sopimukseen. Olen sitä mieltä, että jos nyt kuvitellaan tällainen finanssitransaktion vero, jonka jolla on hyvin laaja veropohja ja alhainen varokanta 0,001 prosenttia ja jos hyväksytään, että tietyn ajan, esimerkiksi kolmen neljän vuoden ajan, olisi tällainen opt-out-mahdollisuus tietyille rahoitustuotteille, kuten johdannaisille esimerkiksi, koska jokaisella maalla on omat lippulaivatuotteet, joita ei haluta alistaa tälle verolle, niin tehdään niin, että neljän vuoden ajan voidaan olla ulkona tästä järjestelmästä näiden osalta ja lopulta sitten olisi globaali harmonisointi. Thank you. Enhanced cooperation is in any case with... Kiitoksia lisätty, tiivistetty yhteistyöhän on joka tapauksessa väline, joka on EUn käytettävissä. Se ei ole EUn ulkopuolella. Yritämme saada tätä työstettyä myös finanssitransaktioveron osalta. Sitten Portugalista Paulo Saa. Diga, diga, diga. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyysin oikeastaan puheenvuoroa tämän kokouksen toistaosiota varten. Parlament Theodor Stoloja. Euroopan parlamentista Theodor Stoloja. Mulțumesc, domnule președinte. Până la urmă... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Minun jäsenvaltiossani ja muissakin jäsenvaltioissa – kaikkein suurin ongelma on se, että verot pitäisi maksaa siihen maahan, jossa taloudellista toimintaa on suoritettu ja jossa arvon lisäystä on tapahtunut. Kiitänkin komissiota siitä, että nyt neuvoston puolella vihdoinkin on saatu sopimus aikaan direktiivin muuttamisesta, joka liittyy emoyhtiö, tytäryhtiö, sääntelyyn. Ajatuksena on se, että estetään väärinkäytökset toteamalla, että noudatetaan sen jäsenvaltion lakeja, joissa talouden, toimintakin on suoritettu. Ongelma ei kuitenkaan piile pelkästään jäsenvaltioiden tasolla, vaan kompastuskiviä on muuallakin. Nämä esteet ovat johtaneet siihen, että emme ole vuosikausiin päässeet sopimukseen asiasta. Esimerkiksi omistajuuden rekisteröinti eri puolella maailmaa on sellaisessa tilanteessa, että emme voi hyväksyä. Nimettömät yritykset voivat toimia aktiivisesti jäsenvaltioista tai kolmansissa maissa ilman, että kukaan oikeastaan tietää, kuka loppujen lopuksi yrityksen omistaja on. Samalla tavalla, kuten täällä todettiinkin, rajat ylittävää toimintaa harjoittavat monikansalliset yritykset jatkuvasti kieltäytyvät raportoimasta siitä, kuinka, tai kuinka, kuinka paljon missäkin jäsenvaltiossa maksetaan veroa. Ja verotuksen pohjaa on vaikea silloin arvioida. Nähdäkseni tämän vuoksi on erittäin tärkeää saada aikaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa – EU pitäisi ryhtyä Yhdysvaltojen kanssa yhteistuumin toimintaan veroparatiiseja vastaan ja vaatia automaattista tietojen vaihtoa. Me emme voi toimia niin, että järjestelmä toimii vain yhdessä osassa maailmaa, mutta muu maailma pääsee niin kuin koira veräjästä. Jean Parliament. Kiitoksia. Seuraavana Belgian parlamentista George Kilkine. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on kiireellinen ja myönteistä, että tämä on esityslistalla. Mutta kaikissa poliittisissa perheissä ei ole aitoa kiireellisen tunnetta, jos verrataan siihen, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja saatettu tiukkoja toimia tai muusta maasta, jossa kun puhutaan säästöpolitiikasta budjetin korvegensissa, joka on tehnyt kitaa jäsenvaltiolle, josta on päätetty nopeasti. Vaikuttaa sillä, että veronkierto on asia, joka on vähemmän tärkeä. Mutta se on kuitenkin perustava, koska se estää jäsenvaltiolta saamasta olennaisia resursseja. Ja, ja se johtaa jossakin jäsenvaltiossa, kuten omassani, niin tällaiseen tekopyhyyteen. Ja jokainen on vähän anteliaampi suuryritysten suhteen, verohelpotusten suhteen. Ja meidän täytyy päästä eteenpäin ja muutama askel eteenpäin. Euroopan parlamentissa täytyy suhtaa, ja kaikkialla täytyy kannattaa transparenssia riippumatta maata. Täytyy myöskin julkaista ennakkopäätökset. Sen sijaan, että on epätransparentteja tiivistelmiä internetissä, kuten omassa maassa verohallitusten pitäisi tehdä näin ja myös julkistaa valtioiden ennakkopäätökset. Tämä koskee myöskin ää, pillin puhaltamista, kun rohkeat ihmiset päästä päivän valoon toimia, jotka eivät ole kestäviä ja näitä pillipohjalta täytyy suojella. Ja tämä sama Euroopan tasolla. Usein kuulen tämä argumentti, että tämä ei ole laitonta. Meidän täytyy vähitellen tehdä näistä käytänteistä laittomia käytänteistä, jotka eivät ole eettisiä. Minä olen hämmästynyt, että unionin kilpailusäännöt eivät koske jäsenvaltioiden verokilpailua, jossa on tällaista epäreilua kilpailua, joka murtaa jäsenvaltioiden verojärjestelmät. Jos ajatellaan Belgian Antrenosian neltyyppistä äh, yritysverovähennys järjestelmää, samanlaisia järjestelmiä muissa. Äh, se on mahdollista tehdä kuoletuksia päänomasta ilman vastaavaa taloudellista toimintaa. Ja näin monet äh, monikansalliset yritykset hyötyvät erittäin suopeista verojärjestelmistä. Pierre Pierre Ranskan kansalliskokouksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että EU-ssa ollaan huolissaan veropohjan rapautumisesta ja aggressiivisesta verotuksen optimoinnista. Tämähän on aihe, jota on paljon käsitelty OECDssä. Mielestäni meidän olisi unionissa päästävä eteenpäin, vaikka yksimielisyys tietenkin hankaloittaakin. Olisi poistettava tiettyjä säännöksiä, jotka haittaavat yhteistyötä ja mahdollistavat suurten monikansallisten yritysten olevan maksamatta melkein mitään veroja missään maassa hyödyntäen eri porsanreikiä. On oikein hyvä, että mennään eteenpäin tässä automaattiset ennakkopäätösten tietojen vaihtamisessa. Olisi hyvä myös päästä eteenpäin koskien tätä yhteistä yhdistettyä yhtiöveroasiaa, mutta sitä on niin paljon puhuttu, että varmaan tarvitaan vielä paljon aikaa ennen kuin eteenpäin päästään. Sitä odotellessa Luulen, että voisimme päästä yksimielisyyteen niin, että poistettaisiin sellaisia säännöksiä, jotka estävät yhteistyötä. Ja niin kuin Pelkian kollega täällä sanoi, tietyllä tavalla ne tuovat verokilpailua, joka on hyvän kilpailun vastaista. Tarkoitan tässä esimerkiksi hybridilaitosten olemassaoloa sellaisia on joihinkin jäsenvaltioihin perustettu ja niiden niiden hallitus kokoontuu Bermudalla, kuulisin, kuuluisin niistä ainakin. Ja niihin sovelletaan Bermudan verotusta eli nollaverotusta, vaikka ne ovat eh, tosiasiallisesti eurooppalaisia yrityksiä, ne eivät maksa yhtään veroja missään valtiossa tähän liittyvät myös hybridituotteet. Mielestäni näissä asioissa pitäisi päästä eteenpäin Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you. Kalle Metz Kalev from Estonia. Kiitoksia sitten viraston Kalle Metz Kalle. Hei, puheenjohtaja. Kaiken tämän valituksen keskellä haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan myönteiseen esimerkkiin. Virossa 95 prosenttia veroasioista hoidetaan sähköisesti. Uskon, että tämä auttaisi muissakin jäsenvaltioissa, mikäli näin tehtäisiin, otettaisiin sähköisiä verojärjestelmiä käyttöön, ja se veroilmoituksen voi tehdä netissä. Kesäkuussa 2014 otettiin käyttöön sähköinen taulukko verotusta silmällä pitäen kaikille laskuille, jotka ovat yli, suuren, yli 100 euron arvoisia. ALV-petosten ehkäisemiseksi vuonna 2014 alv tulotto olivat 14,7 prosenttia korkeampia kuin aiempana vuonna samanakaan vuodesta. Tämä johti merkittävään alv-tulojen kasvuun. Kesäkuussa viime vuonna otettiin käyttöön myöskin pakollinen työntekijöiden rekisteri kansalliseen, kansallista verotuskeskusta varten. Ja 16 000 lisääntyi nämä työntekijöiden ilmoitukset. 2,7 prosenttia ihmisiä oli enemmän rekisteröitynyt Ihmiset, jotka eivät aiemmin olleet rekisteröityneet, ovat nyt rekisterissä. 10 miljoonaa lisääntyi työn verotuksesta kiertävät tulot. Ne ovat pieniä lukuja, mutta Viron kannalta merkittäviä. Ehdottaisinkin, että me käyttäisimme tätä foorumia paremmin hyväksi, kertaaksemme myöskin myönteisistä kokemuksistamme sen sijaan, että aina vain ruikutetaan siitä, mitä menee pieleen. Kiitos. Thank you. Now from the European Parliament. Kiitoksia sitten Euroopan parlamentista. Kollegamme Anna Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenta. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikkien kansallisten parlamentin edustajat sekä Euroopan parlamentin jäsenet. Olen sitä mieltä, että meidän, meidän on kaikkien syytä olla iloisia, koska tak- vero petokset ja verokierto on nyt otettu tosissaan EUn toimielimissä ja jäsenvaltioissa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita Ekon valiokunnassa käsitellään, ja tämä on yksi tärkeimmistä aiheista myös EU-ohjausjakson alla. Tämä on selvästikin ala, joka edellyttää yhtenäisyyttä ja harmonisoitua lähestymistapaa kaikilta jäsenvaltioilta. On tarpeen perustaa hyvää hallintoa ja yhteistyörakenteita toiminnan koordinointia varten. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan saada aikaan synergiaa. Uskon myös, että on tärkeää investoida veroviranomaisten koulutukseen. On myös tärkeää tuoda mukaan uusia sääntöjä koskien valvontajärjestelmiä. Tarvitsemme verohallintoa, joissa pystytään tunnistamaan ongelmat ja ratkaisemaan ne menestyksekkäästi. On ongelmallista, että mon, mon, monet yksittäin käytettävät järjestelmät jäsenvaltioissa ovat liian kalliita. Paljon enemmän voitaisiin saada aikaan yhtenäisellä järjestelmällä lyhyessä aikavälissä myönteiset vaikutukset näkyisivät meille kaikille. Näin saisimme palautettua kansalaisten luottamuksen ja, ja voisimme edistää yritystoimintaa. Tätä tarvitsemme talouskasvua varten, jota toivomme Euroopan unionin. Kiitoksia. Now from Ireland. Sitten Irlannista Ian Tulney. Eh, thank you. Kiitos. Osa kommenteista on tullut jo esille, mitä verokiertoon tulee kaikkien jäsenvaltioiden täytyy liikkua samassa tahdissa ja sen takia meidän pitäisi tukea OECDn suunnitelmaa tätä varten. Ja kun OECD kuuntelee, niin keskustellaan tätä seuraavan tätä veron kiertoagendaa, mutta Euroopan parlamentissa veron, harmonisointiveron kierto keskustelut lähestyvät toisia, mutta nämä ovat kuitenkin erilaisia. Ää, yritysverotus kansallisella tasolla on keino houkutella yrityksiä. Se ei ole ainoa asia, mikä houkuttelee yrityksiä, mutta se on osa sitä ja tämä on täysin laillista. Ja se päätöksentekovalta liittyen yritysveroasteeseen on kansallisella tasolla, mutta veronkierto on sitten eri juttu. Ja siinä meidän täytyy yhdessä toimia sen vähentämiseksi. Thank you. Uh, Hubert Fuchs. Kiitoksia. Sitten Hubert Fuchse, Itävallan parlamentti. Mr. President, I also believe... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin uskon, että yhteinen yhdistetty veropohja on tapa ylittää esteet, joita on yrityksille, jotka toimivat muissa kuin yhdessä, enemmän kuin yhdessä jäsenvaltiossa sisämarkkinoilla. Se on myös mahdollinen tapa välttää veronkiertoa Euroopan unionissa – Yhteisen veropohjan lisäksi tarvitaan muutoksia kantoihin. Yhteinen veropohja helpottaisi veronkierron torjumista. Meidän on ryhdyttävä toimintaan, jotta varmistamme, että yritykset maksavat oikeudenmukaisen osan veroista, mutta meidän on ryhdyttävä toimi myös siksi, että epäreiluja verohyötyjä ei voida hyödyntää niin, niin kuin Luxemburgissa on tehty, vaikka ne ovatkin laillisia, ne on kumottava. Sitten ALVn osalta ehdotan käänteistä käännettyä ALV-velvollisuutta eh, yrityksille. Thank you, Jam äh, Zamradin. Sarvane Jam Zamradin, Tsekin parlamentista. Eh, <clears throat> Vážení pane předsedo, dámy a pánové, já bych Hyvät naiset ja herrat, halusin puhua vähän yleisemmin kuin kollegat. Ensinnäkin painottaisin sitä, että verotus on ollut erittäin arka kysymys. Ja nämä ennakkopäätökset ja, ja verotuksen pitäisi olla kansa, kansallisella ja Euroopan tasolla pitäisi siis olla käydä veron kiertoa ja veron välttelykeskustelua. Pitää toimia veroparatiiseja vastaan kaikissa muodossa. Ja alvivasin sitä, mitä virolainen kollega sanoi. Elektroninen asiointi, e-asiointi, mahdollisimman pitkälle tuottaisi paljon säästöjä verohallinnossa. Verotulojen kerääminen ja uudelleen jakaminen, emme ole puhuneet siitä, mutta ne ovat osa keskustelua. Nämä liittyvät siihen yleiseen harhakäsitykseen rajattomasta talouskasvosta ja luonnonoikeudesta vaurauteen ja hyvinvointiin ja taivassa pitäisi vallita koko maailmassa. Tämä on vaarallinen illuusio. Ja meidän pitäisi puhua näistä yleistä kysymyksistä jonkin tasolla. Ja kolmanneksi. Painottaisin Junckerin kunnianhimoista investointisuunnitelmaa. Sitä keskusteltiin meidän viime, edellisessä kokouksessa. Me saa erittäin kunnianhimoinen tavoite, jossa pyritään saada 15-kertainen kerrannaisvaikutus ja, ja pyritään saamaan yksityinen sektori mahdollisimman hyvin mukaan ja julkinen ja yksityinen sektori uudella tavalla yhteen. Tämä tulee luomaan kannustimia yksityisille yrittäjille tämän suunnitelman puitteen. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kimmo Sasi, Suomen eduskunta. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Mikrofoni. Nyt se taitaa toimia. Puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä siitä, että yritysten pitäisi maksaa verot sinne, missä arvonlisää syntyy tuotantoprosessissa. Niin pitäisi maksaa vain yhden kerran veronsa, ei koskaan kaksinkertaista verotusta. Aggressiivinen verosuunnittelu on tänä päivänä ongelma, mutta kymmenen vuoden kuluttua se ei enää ole ongelma, näin uskon. Uskon, että kymmenen vuoden kuluttua ei enää yritysverojakaan ole. Syy, miksi ei ole enää yritysveroja, on silloin se, että mikä katsotte minun puhelintani, 50, 50 prosenttia on tuotantokustannuksia, kaikki muu on ohjelmointi, suunnittelu- ja markkinointikustannuksia. Ja kun katsoo näitä, missä nämä on tehty tai toimitettu, on vaikeaa tietää, missä ohjelmistot on esimerkiksi suunniteltu, koska niitä ohjelmia voidaan suunnitella missä tahansa maailmassa. Kun on kyse ohjelmoinnista ja markkinoinnista, niin suurin osa tuotantoketjusta koostuu tästä, ei niinkään tuotan, tavarantuotantotaloudesta tavarat tuotetaan Aasiassa. Käytännössä mitä me teemme Euroopassa? Ei millään tavalla auta välttämään verokilpailua tai verojen kiertoa. Otetaan vaikka Alankomaata ja patenttipoksi. Ja kaikki patentit halutaan saada Alankomaihin. Ja verotetaan mahdollisimman matalat verot. Me puhumme kyllä käy hyvin paljon veronkierron ehkäisystä, mutta hyvin vähän tehdään kirjan suhteen, mikäli itse tulee tulee. Meillä ei ole sitten kymmenen vuoden kuluttua enää yritysveroa, ja niin sitten ei ole tätä ongelmaakaan. No, voidaan kokeilla viidellä prosentilla, ehkä sitten yritykset valmiita maksaa viisi prosenttia. Tämä on yrityksen mikään ongelma. Ja mikä täytyy tehdä tulevaisuudessa on se, että kun tarjotaan palveluita yrityksille, niin kenties yritysten pitäisi maksaa näistä palveluista ja tällä tavalla saataisiin rahoitettua yhteiskuntaa. Mutta yritysverolla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta, oli miten oli. Thank you. Last speaker from the... Kiitoksia. Viimeinen puhuja Euroopan parlamentista, Werner Lange. Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minun kaksi huomiota. Nämä liittyvät epäreilun verokilpailuun. Tutkinta valiokunnan perustamisesta on päätetty artiklan 198 mukaisesti. Se antaa parlamentille mahdollisuuden tutkia komission toimintaa eurooppalaisten toimielinten ja myös jäsenvaltioiden viranomaisten toimia. Kuinka sitten mandaatti muotoutuu, sitä emme vielä tiedä, mutta kun on kyse epäilystä verokilpailusta, tutkittava on paljon. Kyse ei suinkaan pelkästään Luxemburgista, vaan minun mielestäni suurin ongelma on eh, Irlannin alankomaiden tuplavoileipä Irlannissa verotaan mahdollisimman vähän ja lisenssimaksut ja säätiöt eivät joudu tuskin ollenkaan verotuksia Alankomaissa. Internetfirmat pystyvät Euroopasta saadut voitot pitkälti piilottamaan Yhdysvaltoihin tai muualle ilman, että veroja maksetaan ollenkaan. Amazonia ja Luxemburgia vastaan nostetut vastalause myrskyt osoittavat, että huolimatta siitä, että direktiivissä on alaraja, josta päätettiin 15 vuotta sitten arvonlisäveroa varten, ei ole estänyt tällaiselta. Ja kun Amazon maksaa 0,45 0,55 prosenttia Luxemburgissa veroja koko Euroopan toiminnasta, niin tämä on vastoin reilua verokilpailua ja sen henkeä. Me tulemme, niin kuin BSE-tutkintavaliokunnankin yhteydessä, antamaan loppujen lopuksi suosituksia jäsenvaltioille. Ja elintarvikkeiden turvallisuus esimerkiksi BSE-tutkintavaliokunnan työn tuloksena johti siihen, että Amsterdamin sopimus saatiin ja parlamentilla on myötämääräämisoikeus elintarviketurvakysymyksissä tämän työn perusteella. Suuret kansainväliset konsernit usein ovat sellaisen, sellaisen illuusion alaisuudessa, että ne pystyvät pieniä maita painostamaan sillä, että mikäli verotuskohtelu ei ole suopea, silloin siirtävät toimintansa muualle. Espanjassa on ollut suuria ongelmia. 24 suurimmasta 28 yrityksestä on siirtänyt pääkonttorinsa Alankomaihin. Ei tämä voi olla normaalia. Me aiemme tutkia tätä asiaa ja toivon, että kansaisetkin parlamentaarikot puuttuvat asiaan. Verokilpailu on tarpeellista, mutta epäreilu kilpailu on haitallista kaikille. Thank you. Uh, so we can... Kiitoksia. Voimme päättää tähän kokouksemme ensimmäisen osan. Mm, minäpä luulen, mahtaako meillä olla vielä aikaa puheenvuoroa varten, koska meillähän on vielä tämä toinen aihe käsittelemättä. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. Uh, have, I can say that actually... Luulenpa, että herra Langen viimeiset sanat käyvät yhteenvedoksi. En nyt aio tästä sanoa tällä hetkellä mitään muuta Tosiasiat ovat hyvin selvät, sen voi sanoa. kierron ja harmonisoinnin välillä, väliltä löytyy tapoja välttää sellaista käytäntöä, josta kollegamme puhui. Tämä on sitä aluetta, jolla meidän on mentävä eteenpäin ja toimimme tässä omien aloitteidemme kanssa. Saa nähdä, minkälaisen laillisen muodon kyselemme ja valiokunta-aloitteisemme valiokunta mietintämme saa, mutta yhteistyö teidän kanssa on hyvin keskeistä ja toivon, että voimme jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Kaiken tärkeintä on se, että kun ensi vuonna jälleen tapaamme, voimme sanoa, että jotakin on tehty vuoden aikana ja että tilanne on parantunut. Nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen, joka on myös hyvin tärkeä. Rahoituspalvelujen valvonta, viranomaisten vastuuvelvollisuus erityisesti pankkiunionin puitteissa, puitteissa. Suuri vallankumous alkoi marraskuussa, kun EKP ja SSM ottivat ohjat Euroopan pankkien valvonnassa. Tämä on todella uusi tilanne jolla on jo nyt alkanut olla voimakkaita vaikutuksia rahoitusteollisuuteen ja pankkijärjestelmiimme. Olen sitä mieltä, että tämä kuinka, uusi, kuinka uutta, mikä on uuden mekanismin vastuuvelvollisuus kuinka tämä toimii, on hyvin merkittävä, että tähän liittyy myös kansallisten parlamenttien toiminta. Ja nyt onkin aika aloittaa keskustelu siitä, kuinka aiomme hyödyntää etuoikeuksiamme, kuinka voimme varmistaa pankkiunionin vastuuvelvollisuus. Annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme Delta Hübnerille. Kiitos paljon. Aluksi sanoisin, että en tule keskittymään asian poliittiseen puoleen, vaan pikemminkin juridisiin argumentteihin. Myönnän kuitenkin, että Euroopan hallinta, kehikko, poliittinen vastuus sen pankkiunion, EKPn ja valminnan legitimiteetti ovat toki erittäin relevantteja. Varmasti olette samaa mieltä, että vastuuvelvollisuus, tilivelvollisuus on osa Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä. Ja julkista politiikkaa voidaan pitää legitiiminä, jossa ilmaisee Euroopan kansalaisten tahtoa. Jotkut asiantuntijat kutsuvat tätä legitimiteetin tyyppiä syöte legitimiteetiksi, input legitimiteetiksi, mutta sitten puhut, tarkastellaan poliittisia päätöksiä legitimiteetin, jos ne vastaavat kansalaisten odotuksia, ja tätä kutsutaan output tuotos legitimiteetiksi. Ja jos nyt keskityn ekp se on Tuotokseen kannalta täysin legitimiteetti. Se luotiin sopimuksilla. Viranomaiset myös nimittäin jäsenvaltioiden taholta ja Euroopan parlamentin puoltamana äskettäin ja EKP nautti myös tästä tuotos output legitimiteetistä, koska se tuottaa julkisyödykettä. Vakaata luotettua valuuttaa rahaa. Vaan mä ajatellaan, että on luontaisia ongelmia mitata sitä, missä määrin EKP vastaa kansalaisten odotuksia. Siksi me Euroopan parlamentissa me äh, alistammekin pankin jatkuvalle valvonnalle, tarkastelulle. Ja tämä tar toiminnan tarkastelu mielestäni tämä tekee tässä hyvin. Nyt EKP, tämä EKPstä yleisin, niin nyt siirryn valvontaan yhteisen valvontamekanismin luominen ja sen toiminnan aloittaminen viime syksynä on luonut uuden hienojakoisen kerroksen tähän kakkuun. Euroopan parlamentti kohtasi kysymyksen pankkiunionin oikeassa perustassa, joka käytännössä sulkee Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelystä järjestelmän luomisessa. Toinen huolenaihe, joka liittyy vastuvelvollisuuteen, oli yhtäältä rahapolitiikka ja toisaalta valvontatoimen erottamiseksi. Tavoitteena oli sen takaminen, että valvontapäätökset eivät vaikuta rahoituspuoleen ja toisinpäin. Ja tässä tämä tuotoksen lopputulema legitimiteetti oli pelissä. Ja sitten oli kyse myöskin tilivelvollisuuden ulottuvuudesta. Onko rahapolitiikka onko EKP raportista vastassa EKPlle ja oliko valvontaviranomaisia äh, set myös tilivelvollisia kansalliselle parlamentille, kuten täällä mainittu. Toinen vastuuvelvollisuus haaste liittyy tähän pelikentän epätasaisuuteen euro- ja ei-euromaihin. Ei-euromaihin, jotka haluavat ottaa yhteisen läheiseen yhteistyöhön – ja tässä parlamentti onnistui tavallaan tasaamaan pelikenttää eh, lomalla tällaisen backstop viime kätisen päätöksen kysymykseen, mutta tämä, tämä eh, budjettipolitiikan backstop viime kätistä maksaa jo kysymystä ei onnistuttu ratkaisemaan. Sitten tällainen tilivelvollisuusongelma liittyy myöskin siihen, että valvontaviranomaisten päätökset tai valvontamekanismin päätökset aiheuttaa budjettivaikutuksia kansallisella tasolla, ja sikäli dilemma oli luoda kansallinen ää, valvontamekanismi tai vastuullisuusmekanismi kansallisella tasolla ilman, että valvontamekanismi pirstoutuisi. Siksi meillä on valvontamekanismia koskevassa lainsäädännössä pätkä, joka koskee kansallista parlamenttia, jonka tunnette hyvin. En sitä lue uudestaan, ja kuten näette, EKPn sateenvarjon alla valvonta aiheuttaa uusia legitimiteettihaasteita keskuspankille ja tartumme tähän erään uuden uutuuden muodossa. Eli tässä oli toimielimien välinen sopimus Euroopan parlamentin ja keskuspankin kesken. Olemme nyt kriisin ratkaisumekanismin yhteydessä neuvottelemassa samanlaista sopimusta. Eli kaikissa näissä toimissa voidaan pitkälti tarttua tilivelvollisuusongelmaan, mutta parlamentissa me koimme, että transparenssi, transparenssin aste EKPssä ja äh, valvontajärjestelmässä lisää legitimiteettiä. Voimmeko tehdä lisää lis, vast, tilivelvollisuuden vastuullisuuden lisäämiseksi? Kyllä parlamentti on olennaisesti heikoilla ajatellen pankkiunionin oikeusperustaa. Mutta tätä mä kykenen muuttamaan vain sopimusta muuttamalla. Tämä heikkous liittyy myös siihen, että kriisin ratkaisun rahastossa oli hallitusten välinen sopimus. Me näemme, että vaarana on, kun nykyisen perussopimuksen rajoja venytetään äärilleen. Kiitoksia seuraava puhe Elisa Ferreira. I think... Kiitoksia paljon. Uskon, että puheenjohtajan Kaltierin pari sanaa, jotka mainitsi, kun hän totesi, että koko pankkiunioni oli vallankumous, olivat aivan totta. Tämä on jotain aivan uutta, jota nyt ollaan rakentamassa. Pankkiunionia tarvitaan monestakin syystä. Kaikki tuntevat nämä syyt. Olen vieläkin keskellä prosessia. Sitä ollaan vasta rakentamassa. Ei se ole vielä valmis. Muistan, että, että pankkiunionilla on kolme peruspilaria. Ensi, kaksi ensimmäistä pilaria ovat jo valmiina. Yhteinen valvontaa, yhteinen ratkaisu, mutta yhteistä talletustakuusuja ei vielä ole. Kriisinratkaisumekanismikin on vielä hieman vaiheessa, kuten Danita varmisti, mainitsi. Meidän täytyy varmistaa, että että takuut ovat olemassa ja hallitusten väliset järjestelyt todellakin toimivat käytännössä. Tämä on sanottuani. Niin tänään me pyrimme pyrkin ymmärtämään sitä, kuinka pitkälti nykylainsäädäntö ja olemassa oleva järjestelmä pystyvät tasapainottamaan tarvetta varmistaa uuden valvonta koneiston riippumattomuuden ja ratkaisu lautakunnan riippumattomuuden. Vastuu ja tilvellisuus täytyy varmistaa, jotta legitiimiyttä saadaan ja kuinka tämä taataan sitten itse tekstissä. Tietystikin voidaan, voidaan mainita, mitä sitä ennen oli. siis siitä, että Euroopan parlamentti on erittäin aktiivisesti mukana rakentamassa pankkiunionia. Jo vuonna 2010 me vetosimme, että tämän suuntaan mentäisiin. Olimme erittäin aktiivisia myöskin, kun luotiin yhteinen val- yhteiset valvontaviranomaiset, jotka luovat tasavertaiset kilpailuosuhteet kaikkien 28 jäsenvaltion kesken ja valvontayksikköjen kesken, jotka valvovat pankkialan toimijoita, vakuutusalan toimijoita ja markkinatoimijoita. Joten vuonna 2010 me loimme nämä valvontaviranomaiset EBAN, EIOPAN ja ESMAN. Tekstiin onnistuimme parlamentissa saamaan mukaan tiettyjä mainintoja, jotka liittyvät valvontaviranomaisten nimityksiin ja puheenjohtajien ja johtajien nimityksiin. Pystymme tähän vaikuttamaan lainsäädäntöön. Saimme mukaan mahdollisuuden pyytää, että valvontaviranomaisten puheenjohtajat raportoivat erityiskysymyksistä Euroopan parlamentille. Vuonna 2012 työ aloitettiin ja, ja hiljattain se saatiin päätökseen. Me menemme vielä pidemmälle. Onnistumme syventämään yhteistä ymmärrystä ja yhteistä valvontaa ja yhteistä kriisinratkaisua pankkiunanin sisällä – Käytimme hyväksemme aiempia kokemuksia valvontaviranomaisten toiminnasta, mutta lisäsimme vastuu- vaateita ja myöskin menimme ylöspäin suuremmalle yhteiselle harmoniselle tasolle kansalliset äh, valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaiset äh, toimivat läheisemmin, harmonisemmin. Eli mekanismit ovat nyt yksityiskohtaisempia, joten Tällä hetkellä Euroopan parlamentti on se, joka hyväksyy äänestämällä talousvaliokunnassa ja täysistunnossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitykset, yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valintamenettelyssä. Euroopan parlamentti on niin ikään mukana. Joten ensimmäiset epäveriset kuulemiset ovat meneillään ja loppujen lopuksi sitten niin, jotka jäävät jäljelle karsinnoista, joutuvat parlamentin kuultaviksi. Ja heistä äänestetään talousasioiden valiokunnassa ja sitten täysistunnossa tämän jälkeen vielä. Yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajan täytyy myöskin tulla Euroopan parlamentin kuultavaksi vuosittain esittelemään vuosikertomuksensa. Hän osallistuu myöskin julkisiin kuulemisiin silloin, kun tarkastellaan niiden tehtävien täyttämistä, jotka kuuluvat valvontamekanismin täytettäviksi kaksi kertaa vuodessa. Parlamentti voi niin ikään pyytää erityisen luottamuksellisia kuulemisia erityiskysymyksistä, jotka liittyvät eri toimivaltuuksien täytäntöönpanon tai käyttämiseen. Niin ikään me voimme suullisesti ja kirjallisesti esittää kysymyksiä yhteisen valvontamekanismin suuntaan. Ja viimeinen elementti, SSM, toimittaa parlamentille myöskin kertomuksen niistä päätöksentekoprosesseista, joita on ollut meneillään. Nämä luottamuksesta tietoa, mutta on mielekästä, että mekin ymmärrämme, kuinka päätöksentekoprosessi on edennyt järjestelmän sisällä. Kaikki Nämä määräykset ovat nyt SSM-asetuksessa, yhteisvalvontamekanismin asetuksessa, kuten Danuta mainitsi. Toimintojen välinen sopimus on olemassa, jossa vahvistetaan nämä valtuudet tai paremmin toimintamahdollisuudet. Nyt samantyyppinen rinnakkainen järjestelmä ollaan luomassa yhteisen ratkaisumekanismin yhteyteen. Nyt hiemme loppuun toimintavälistä sopimusta, joka tulee vastaan pitkälti heijastelemaan samoja määräyksiä, jotka ovat yhteisen valvontamekanismin direktiivissä. SSM-direktiivi myöskin lisää kansallisten parlamenttien roolia, varsinkin kun otetaan huomioon vuosikertomus, jonka nämä kaksi johtoryhmää esittelevät. Ne kertomukset toimitaan myöskin kansallisille parlamenteille ja osallistuville jäsenvaltioille. Näiden maiden parlamentit voivat sitten esittää huomioitaan näiden kertomusten osalta. Kansalliset parmiset voivat osoittaa myöskin kysymyksiä EKPlle ja järjestää kuulemisia ssm puheenjohtajan tai jonkun lautakunnan jäsenen kuulemisia. Tämä käytännössä lisää sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin valtaoikeuksia, ja tämä lisää tämän työn vastuu- ja tilivelvollisuus legitimiteettiä. Me olemme luomassa järjestelmää. Ja yksi elementeistä, täytyy keskustella, on se, kuinka vastuu- ja tilvellisuus taataan kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin suuntaan niin, että kansalaisetkin ymmärtävät, että kyse ei täysin totaalisista yksin oikeuksista, vaan nämä toimijat ovat riippumattomia, mutta kuitenkin vastuutilveluisia kansalaisille ja kansallisille ja Euroopan parlamentille, jotka edustavat kansalaisia. Tämä, mitä haluaisin sanoa tässä vaiheessa, ja uskon, että tämä on täysin uusi järjestelmä, jota nyt ollaan luomassa. Se perustuu kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentille yhteisymmärrykselle sen osalta, että valta tuo aina mukanaan vastuuta ja tilvelvollisuutta. Ah, now the first speaker. Kiitoksia Elisa. Sitten ensimmäinen puhuja Latvian Saimasta, Edward Smiltens. No. I will be speaking instead of my okay. colleague. He already... Puhun kollegan nimissä. Hän panosti jo paljon edellisessä istunnossa. Latvian parlamentin puolesta voin sanoa, että todella arvostamme Euroopan parlamentin työtä. Lodessanne valvontamekanismeja ja kaikkia säädöksiä tilivelvollisuuden ja seurattavuuden parantamiseksi. Ja asiahan on niin, että pankkisektori on kovasti mainestaan kiinni. Jos se maine ei ole hyvä, jos se menettää maineensa, pankkit kuolevat. Ja meidän pitää tehdä parhaamme pankkien maineen parantamiseksi. Ja olen tuolla samaa mieltä Rava Ferreran kanssa, että pankkiunioni on mullistava askel, koska se vahvistaa pankkien ää, mainetta ja uskottavuutta. Niitä kansalaiset voivat pahimmiltaan uskoa, että rahat ovat hyvissä käsissä. On myös tärkeää, että pankkiunionin kautta pankit ja niiden osakkaan omistajat ovat ensikätisesti vastuussa vaikeuksien koittaessa pankin hallinnassa tai kriisissä ja etteivät veronmaksajat kärsi, koska tiedämme, että voi ottaa hirveitä seurauksia veronmaksajalle. että voi tulla mullista perheitä ja elämää pankkikriisin tapauksessa, ja jos ei ole mitään mekanismeja, miten kansalaisia suunnellaan. Me olemme nähneet tämän Latviassa koska kaksi merkittävää pankkia meni nurin 2008 ja 2011 Latviassa. Mä olin oikein tyytyväisiä, että meillä oli tämä tallet, kansallinen talletussuojajärjestelmä, joka rauhoitti kansalaisia, oli turvallisuuden tunnetta. Ja mielestäni on oikein hyvä, että tämä järjestelmää harmonisoidaan kautta Euroopan. Nämä kolme pilaria ovat vasta alkaneet toimimaan ja me näemme sitten, miten ne kehittyvät. Ja on myönteistä, minkälaisen roolin te näette kansallisen parlamentille valvonnassa. Me näemme tämmöisen syntyisen dilemman ää, itsenäisyyden ja vastuullisuuden välillä. Ja olemme oikein tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti on seurattava keskustelua pyrkinyt löytämään oikean tasapainon. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Italian senaatista Paolo Guedieri. Thank you very much, <clears throat> President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä puhujan kanssa, joka totesi, että jotta kriisi voidaan ratkaista, on paljon kiireellisiä erikoistoimia, joihin on ryhtytty EU-tasolla viimeisten vuosien aikana. Ja tällaisia toimia ei ole välttämättä ennen nähtykään EUn historiassa. Minusta meidän on huomioitava tämä tausta, mistä tulemme, jos on nyt kiinnitettävä huomiota keskuspankkien poliittiseen vastuuseen ja valvonta rakenteiden toimintaan. Kuten tiedämme, uusi rakenne on aika monimutkainen ja hallintorakenne herättää paljon kysymyksiä koskien vastuu velvollisuutta. Haluaisin esittää muutamia huomioita. Olen yhtä mieltä monista asioista, joista täällä on jo puhuttu. Ensinnäkin minusta on hyvin tärkeää tehdä selväksi se, että yleisesti ottaen riippumattomuuskäsite, kun ajatellaan rahoituslaitosta, keskuspankista, niin riippumattomuus ja vastuuvelvollisuus ovat käsitteitä, jotka liittyvät toisiinsa läheisesti, eli mitä riippumattomampi kansalainen, kansallinen laitos on, sitä enemmän vastuuta sillä pitäisi olla. Tässä on ikään kuin tällainen positiivinen korrelaatio näiden kahden välillä. Minun mielestäni meidän olisi tunnustettava, että tähän mennessä tällainen, tällaista korrelaatiota on saavutettu ainoastaan osittain EU-ssa. Toisin sanoen riippumattomuuden taso on paljon korkeampi kuin vastuun taso. Toiseksi on hyvin tärkeää lähteä tästä EUn rahoitusarkkitehtuurin hyvin omaperäisestä luonteesta. Kuten tiedämme, EKP on ottanut taakakseen pankkien valvonta tehtävän, mutta se ei kuitenkaan ottanut kaikkea sitä valvontaa velvollisuutta, jota liittyy rahoitusmarkkinoihin monilla tärkeillä aloilla, kuten arvo, paperimarkkina, sääntely tai kuluttajasuoja. Nämä ovat edelleen asioita, jotka kuuluvat kansallisille viranomaisille. Pankkien riskivalvonta EKPn taholta edellyttää kokonaisvaltaisempaa kuvaa pankkien toiminnasta ja informaation jakamisesta. Kuten tiedämme, tässä on suuria haasteita tässä uudessa valvontarakenteessa. Tarvitaan paljon tietojen vaihtoa. Tästä näkökulmasta näen hyvin tärkeänä tavoitteena sen, kuinka voidaan paikata tällainen rajat ylittävä ja sektorien ylittävä informaatiovaje. Tämän tyyppinen tavoite on tärkeä, jotta saa, päästään vaikuttavaan vastuuseen. Sitten kolmanneksen, jos haluaisimme nyt painottaa tietynlaista vaikuttavaa vastuumallia olisi pidettävä kiinni kolmesta periaatteesta. Ensinnäkin olisi tehtävä selväksi, miten määritellään säännöt ja vastuut. Toiseksi olisi varmistettava parlamenttien demokraattinen valvonta ja annettava vahva mandaatti riippumattomilla ulkoisille tarkastukselle, jotta se voisi tarkastaa tilit ja toiminnan ja, ja riippumattomuuden näissä tarkastelusuosituksissa. Tässä mielessä meillähän on tätä rahapoliittista vuoropuhelua Euroopan parlamentissa, mutta se poikkeaa vielä varsin paljon toisen tyyppisestä interaktiosta, jota esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on. Mehän tiedämme, että olemme vielä aika kaukana siitä, mitä olen aika vielä kaukana siitä, miten EKP voi saada kaikkia näitä tietoja, mutta myös jollakin tavalla olisi pystyttävä tarkistamaan EKPn mandaatti, eli kuinka EKP toteuttaa toimintaansa suhteessa sen primäärisiin tavoitteisiin. Tämä ei tule vaikuttamaan riippumattomuuteen, mutta se tulee vaikuttamaan vastuuvelvollisuuteen, mikä on keskeistä. Todella riippumattomuus ja vastuu, niiden pitäisi ja niiden tulisi olla paremmin korreloituja. Thank you. Uh, Yes, next speaker, Miss... Kiitoksia. Seuraavana Eduardo Caprita, Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Portugalista. Thank you, President. Chairman. Eu vou falar agora... Kiitos, puheenjohtaja. Aion nyt puhua Portugalia. Ennen kuin sanon enempää, haluaisin Todetaan, että Euroopan parlamentti on tehnyt erittäin tärkeää työtä pankkiunionin osalta. Elisa Ferreira, portugalainen meppi, hyvin kertoi, mitä parlamentissa on tehty. Edistystä on saatu aikaan yhteisen valvontamekanismin osalta. Mekanismi on jo olemassa ja se toimii. Kriisinratkaisumekanismi niin ikään on luotu. Sitä täytyy vahvistaa yhteisellä talletussuojatakuulla. Tämäkin on asia, jota ei pidä jättää huomiota, Jotta haluamme, mikäli haluamme kansallisten luottamuksen palauttaa eurooppalaisen pankkijärjestelmän, tämän kaikki työ on, on tarpeellista. Oli miten oli. Kun pyrimme löytämään ratkaisuja ongelmiin niin, että veronmaksajat eivät enää joudu maksamaan kustannuksia, joita koituu joidenkin pankkijärjestelmän toimijoiden vastuuttomasta toiminnasta – Näiden vastuun tunnottomien pankkien toimet ovat johtaneet konkursseihin. Lukuiset pankit ovat menneet konkursseihin. Muutakin on tapahtunut, mutta ei pidä unohtaa, miten tärkeää on demokraattinen legitiimiys. Ensisijaisen tärkeänä täytyy pitää sitä, että kaikki toimijat ovat vastuutilivelvoisia. Mikäli yhtenäinen valvontajärjestelmä – valvoo suurimpia eurooppalaisia pankkeja, niin tämä ei vielä poista vastuuvelvollisuutta, joka on Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla. Portugalissa esimerkiksi meillä on sellainen järjestelmä, että toimintakertomuksia pitää antaa säännönmukaisesti ja pakollinen vuosikertomus täytyy aina toimittaa ja mikäli on ongelmia pankeissa, niistä täytyy ilmoittaa eteenpäin. Yhteinen valvontajärjestelmä ei millään tavalla heikennä sitä demokraattista valvontaa, jota harjoitetaan. Lisäksi Portugalin pankit ovat joutuneet kriisin ratkaisu toimikohteeksi. Ja nyt on perustettu meidänkin parlamentissamme tutkintavaliokunta tätä asiaa valottamaan. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien täytyy järjestää näitä tutkintoja. Ei riitä, että on pieni pikakokous silloin tällöin vuosikokouksen, vuosikertomuksen esittämisen yhteydessä, vaan pikemminkin pitäisi edellyttää sitä, että talousasioiden valiokunta antaisi vuosikertomuksen aina yhteisen valvontajärjestelmän toiminnasta, ja tämä toimitettaisiin myöskin kansallisille parlamenteille. Lisäksi täytyy voida järjestää kuulemisia SSMn yhteisen valvontamekanismin johtajien toimista. Toivotan teille kaikkea onnea menestystä myöskin kriisinratkaisu mekanismin loppuun saattamiseksi ja takujärjestelmän aikaisemmiseksi talletuksille. This, this Yritän me olla unohtamatta tuo, että seuraava puhuja. Averf Neofitero, Neofitero Kyprokselta. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρηματοπιστωτική κρίση μας έδωσε την ευκαιρία στην Ευρώπη. Κοίταξε, που είναι αυτή, puheenjohtaja. Rahoituskriisi on tarjonnut meille mahdollisuuden parantaa Euroopan unionin valvontarakenteita. Euroopan unionissa tarvittiin pankkiunionia ja nyt on näin käännyt. Nyt samalla olemme myös tarvinneet näitä valvontatahoja. Kreikaksi sanotaan parempi myöhään kuin ei milloinkaan. No pankkiunioni ei nyt kuitenkaan tarkoita, että meillä olisi yhtenäistetty valvontajärjestelmä. Meidän on tarkastettava mekanismi niin, että pankit voivat toimia pankkien tavalla, jotta ne antaisivat rahoitusta, jotta saataisiin aikaan kasvua, investointia, kehitystä maihimme. Viime vuosina olemme nähneet, että, että pankit eivät ole suoriutuneet tästä tehtävästään. Ja tämähän vaikeuttaa ulospääsyä kriisistä ja kasvun alkua. Julkisesti on sanottava, että ali jäämien on kasvattava, että saadaan talouskasvua kasvu edellyttää kestäviä investointeja puheenjohtaja ensimmäistä kertaa historiassa. Maassamme tapahtunut äh, pankkitilin jäädyttäminen oli aivan ennakkotapaus maailmassa, jolla oli vaikutuksia Eurooppaan ja maailmalle. Pohdinpä tässä sitä, onko oikein sanoa, että pankki pankkien virheet on sysättävä kansalaisten maksettavaksi verojen muodossa. Eivätkö, eikö ole niin, että erityisesti osakkeenomistajien ja pankkitallettajien olisi maksettava huonosta hallinnosta koituvat kustannukset. Tietenkin tästä voidaan jatkuvasti loputtomasti keskustella löytämättä täydellistä ratkaisua. Kiitoksia. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja Paulo Sam Portugalin parlamentista. Puheenjohtaja kansallisten parlamenttien edustaja. Crise internacional 2007-2008 e e foi uma intervenção massiva. Kiitoksia. Vuoden 2000 2008 kriisi, tai silloin alkanut kriisi, johti suuriin spekulointi toimiin rahoitusmarkkinoilla, tai rahoitusmarkkinoiden spekuloinnit olivat tässä taustalla. Ja tästä ei merkittäviä seuraamuksia. Pankkien valvontamekanismi on luotu sellaisen illuusion aikansaamiseksi, että tällä tavalla pystytään kansalaisten luottamus palauttamaan pankkeihin. Nyt kun on kulunut kuusi vuotta ja miljardia on käytetty yksityisten pankkien pelastamiseksi, kansalaisten rahoja on käytetty tähän. Nyt valvontamekanismi on laadittu, mutta ei tämä ole estänyt sitä, että Portugalissa jälleen kerran yksi suurimpia yksityisiä pankkeja joutui hyötymään, joutui turvanta 4 miljardin pelastuspakettiin. Mekanismia täytyy vahvistaa ja rahoitusmarkkinan valvonta täytyy parantaa niin, että Euroopan unionin tasolla valvonta on asianmukaista, kun on kyse suurimmista pankeista ja järjestelmän kannalta tärkeistä pankeista. Muutoin kehityksellä on edelleenkin kielteisiä vaikutuksia. Maata pelkäävät oman suvereniteetin menettämistä ja sitä, että Euroopan unionissa puhaltavat neoliberaaliset tuulet. Portugalin pankkisektorin täytyisi saada riippumattomuus jälleen takaisin. Pankkisektorin tämän tärkeän maan kansantalouden kannalta kyse on Portugalin kansalaisten edusta. Thank you. This seems... Kiitoksia. Näin ei varmaankaan tapahdu, kun meillä on tämä mekanismi ja pyrimme saamaan sen toimimaan kunnolla ja demokraattisesti. Seuraava puhuja on Quentin Davis yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymykseen, johon en tiedä vastausta, mutta kaikkea pitäisi keskittyä tähän. Kuten tiedämme, ikävä kyllä, viime päivänä Kreikan hallituksen to- toimintalausilla ovat aiheuttaneet luottamuskriisiin Äh, niiden joukossa, jolla on Kreikan valtion velkaa tai pankkien osakeita. Osakkeiden kurssit ovat tippuneet, kurssit ovat nousseet, tämä on myös saattanut samaa kreikkalaisten pankkien tallettajien joukon tässä tämän kriisin taloutta, jos myös aidosti pelätään, että Kreikka ajautuu maksukyvyttömäksi jossain vaiheessa, ja se, että valtion jokolainen korot ovat nousseet, ja että korot kasvavat tulevaisuudessa tekee maksukyvyttömyyden yhä todennäköisemmäksi, kun talletteet välittävät luottamukseen siirtävät talletuksensa muualle euroalueelle. Tai pitävät sitten matrasin alla käteistä. Ja jos Kreikan hallitus sitä maksukyvyttömäksi, niin pienet tallettajat, ne olisivat alle 100 000 talletuksena, he eivät ole soissa, koska pankkien talletusturva järjestelmä on pohjimmiltaan kansallinen, eikä e- EU, eikä EKP. Tämä aiheuttaa paljon ongelmia. EK on viimekätinen lainaaja euroalueen pankeille Kreikkaa mukaan lukien. Puuttuuko EKP peliin ja korjaako se tal- se rahaa, kun tallentajat vetävät omiaan pois? Ja täysin epäreilua euroalueen muille veronmaksajille pelastaa tilannetta tällä myöskin Kreikan hallinnan toiminta. Tämä on, on se valtava skandaali, että tuskin tapahtuu. Puuttuuko EKP pankkien kriisiratkaisu mekanismin kautta, joka meillä on nyt? Lopettaako se kaikki Kreikan pankit? Aika epätodennäköinen skenaario varmaan sanokaa EKP, että tämä on vaikeus ongelma, Kreikan hallituksen luoma. No, ja se nostaisi kädet pystyyn ja sanoisi, että olisi viimekätinen lainanantaja. Ja jos se yksinkertaisesti kääntyisi pois, niin sekin olisi vaikea ongelma, että olisi oikeudellisia ongelmia. Mitä tässä tapahtuu? Tämä ei ole täysin teoreettinen kysymys. Tämä saattaa erittäin nopeasti käytännössä toteutua. Ja yhtäkkiä me äh, kohtaisimme painajaisen. Nyt kaikkien pitäisi miettiä ongelmaa me olemme veronmaksajia ja puolustaja. Meidän pitäisi puhua EKPlle tästä tärkeästä kysymyksestä. Hmm? Yeah. Thank you. Now, George. Kiitoksia. Seuraavana Georges Gilkinen Belgian parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja rahoituskriisi ei ole kovin kaukana. Se on maksanut ja maksaa edelleenkin kovin kalliin. Ka- tulee kalliiksi julkiselle taloudelle. Jotkut ovat sitä mieltä, että uudistukset ovat jo takanapäin. On totta, että muutoksia on tehty Koskee sitä, kuka toimii ja millä tavalla ja kuka valvoo rahoituslaitoksia, mutta keskeiset uudistukset joita suunniteltiin edellisen kauden lopulla, Barnien uudistus esimerkiksi. Minusta tuntuu siltä, että siitä ei enää puhuta, vaan pidättäydytään nykyjärjestelmän. Mitä on tapahtunut sille, että kiellettäisiin kaiken riskaapelemmat rahoituskäytännöt, joita pankit voivat tehdä? Mitä sitten on tapahtunut kysymykselle, joka koskee sitä, että pankki pankkien toimin, toiminnat erotetaan toisistaan tai vähennetään niiden kokoa niin, että pankkilaitosten vaikut, systeemiset vaikutukset ja, ja, muuttuisivat, mitä, miten sitten, mitä on tapahtunut pankkilaitosten rahoit, reaalitalouden rahoituksesta. Tästähän puhuttiinkin tänä aamuna. Pankilla on tässä tärkeä rooli Nämä kaikki asiat ovat vähän jääneet unohduksiin kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Haluaisin tässä esittää kysymyksen Euroopan parlamentin jäsenille kysymyksen tästä uudistusagendassa, että ollaanko se nyt kokonaan jätetty syrjään? ajatellaan nyt tätä kriisin jälkeistä suunnitelmaa, ajatellaanko, että nyt kaikki menee hyvin ja, ja että maailma on vaaleanpunainen. Jos näin ajatellaan, niin olen sitä mieltä, että te otamme suurin riskin. EKPn päätös koskien tätä määrällistä elvytystä voi olla toki kiinnostava, sillä, sillä voidaan auttaa vaikeuksissa olevia maita, mutta pankkien kautta on kuitenkin kuljettaja. Onko jotakin ratkaisuehdotuksia? Esitämme tästä kysymyksiä. Thank you. I don't have other requests. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, joten voin antaa puheenvuoron ensin Elisa Ferreiralle. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. This was really... A... Uh, Kiitos paljon. Tämä oli todellakin rikasta keskustelua. Uskon, että kaksi seikkaa tästä kaikista tuli selväksi. Me olemme menossa kohti uutta järjestelmää. Järjestelmää rakennetaan päivä päivältä. Se ei ole vielä valmis. Ja tietystikin nyt puuttuu vielä jotakin elementtejä, kuten täällä on todettu. Yritän vastata kysymykseen, jonka Lord Davis esitti Kansan keskuspankin ei pitäisi kattaa nykyjärjestelmän mukaisesti pankkien tappiota, mutta on totta, että sitten kun täysimittainen pankkiunioni toimii ja kriisinratkaisujärjestelmä alkaa täydenteellä toimia ensimmäinen päivä tammikuuta 2016, valvontahan on jo olemassa, mutta kriisinratkaisu ei ole vielä toiminnassa, niin ajatuksena on, että tappiot, joita pankit että menevät pankkien omistajille heidän kontolleen. Ja loppujen lopuksi sitten hyvä osa pankista voi jatkaa toimintansa. Tämä kriisiratkaisu menettelyn kautta. Tämähän ei ole mikään vararikko menettely, vaan pikemmin kriisiratkaisumenettely Lähinnä pankit itse rahoittavat riskiprofiilinsa mukaisesti viulut. Ja sitten ajatuksena on se, että tappiot pidetään pankkisektorin sisällä, eikä niitä siirretä ei EKPn eikä myöskään veronmaksajien maksettaviksi. Tämän sanottuani niin tehän mainitsitte silloisen tilossa talletukset jotka tälle sadan tuhannen luokkaa, niin kuin Kyproksen kollega mainitsi, virtaavat muualle. Tämä on se syy, miksi, mikäli halutaan yhteinen valvontamekanismi samassa asetuksessa, kun sääntely ei ole kansallistasolla, vaan Euroopan tasolla, on myös, täytyy olla myöskin kunnollinen samanvertainen kriisinratkaisumekanismi. Ja mikäli on tallettaja Talletukset on taattu, mikäli maassa A pankki on ongelmista, että pankki toimii maassa B. Kaikki ovat samojen sääntöjen alla ja saman kriisiratkaisujärjestelmän alla. Tämä on se syy, miksi tämä kolmas elementti, joka tällä hetkellä on puutteellinen koko kriisin stabiloiva elementti on niin kovin tarpeellinen. Hienoa, että useat kollegat mainitsivat tämän puuttuvan tekijän. Toinen elementti vastaa vastaatakseni Pausaalle. Voin sanoa tähän kysymykseen seuraavaa. Te viittasit hieman erityyppisen ongelmaan. Meillä on tällä hetkellä pääoman vapaa liikkuvuus. Tämä edellyttää sitä, että meillä on yhteiset säännöt, joilla valvotaan pankkeja, säännöllinen toimintaa ja tarvitaan myöskin yhteiset kriisinratkaisu mekanismit siksi. Meidän täytyy varmistaa, että pankkien osakkeenomistajat maksavat niistä virheistä, joita pankit tekevät. Nyt on tehty merkittävä ajatustava muutos pankkisektorilla. Tässä on oikein tarpeellinen. Meidän täytyy varmistaa, että veronmaksaja ei ole se, joka joutuu maksamaan viulut, mikäli pankilla menee huonosti, vaan pikemminkin omistajien. Pankkien täytyy itse kerätä varantoja me otamme opiksemme menisyyden ongelmista ja toivottavasti tämä jatkossa tuo parempaa, suurempaa vakautta pankkisektorille. Paolo Credo esitti jotenkin kommenttia. Uskon, että olet aivan oikeassa. Ja kun tarkastellaan riippumattomuutta ja vastuutirvelöllisuutta, näiden välistä tasapainoa, meidän täytyy varmistaa, että yhteinen järjestelmä tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet pankeille kaikkialla eurooppalaisella alueella riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa pankki toimii. Ja loppujen lopuksi pankit eivät uudelleen ryhdy, ala keskittyä tiettyihin maihin. Tietystikin tämä edellyttää lisää kehitystä, etenkin kun vahvistetaan näitä valvontaviranomaisia. Te mainitsi yhteyden pankkisektorin ja muiden ratusmarkkinoiden sektoreiden välillä. Tämä on se syy, miksi Euroopan parlamentti ja uskon, että myös kansallisetkin parlamentti, että toivottavasti ovat mukana tässä keskustelussa. Niitä olla siinä mukana vuonna 2010 täällä Euroopan parlamentissa. Me olemme erittäin vahvoina, kun me vahdimme yhteistä toimintakulttuuria ja yhteisiä sääntöjä sisämarkkinoille kaikkia 28 jäsenvaltiota varten. Ja on erittäin tärkeää, että nyt kun budjettileikkauksia on tehty leikkausten päälle, kaikin eri keinoin ei päästä sellaiseen järjestelmään, että jotkut pankkiunionin sillä, jotkut pankkiunionin ulkopuolella, ja siinä käytetään jäsenvaltioiden harkinta valtaa hyväksi, niin kuin vanhaan hyvään aikaan ennen kriisiä. Tähän ei enää haluta mennä. Valvontaviranomaisia täytyy vahvistaa. Ja tietystikin, kun pankkiunionina vahvistaa sisältäpäin yhteydet, valvonta kapasiteetin osalta, joka pankilla on ja muiden sektoreiden välillä, täytyy myöskin luoda. Sen täytyy olla tulevassa kehityksessä mukana tämän yhteyden luominen. Lisäksi haluaisin käyttää Eduard Cabrita hänen kommenteistaan. On äärimmäisen, tämä oli äärimmäisen tärkeä elementti, jonka sinä mainitsit koko järjestelmän kannalta. Meillä on hyvin paljon kokemusta Tämä mainittiin kommenteissakin niin olevan oikein ja kohtuullista, että täytyy muistaa myöskin myönteiset esimerkit. Meidän täytyy välttyä siltä, että valvoja ja valvottavat ovat tukkanuotta, silloin pikemminkin täytyy antaa ohjeistusta ja neuvoja. Ja kun on kyse riippumattomuudesta ja vastuutiloisuudesta, Totesin, että Ranskan ja Belgian kollegat mainitsivat joitakin seikkoja omissa puheenvuoroissaan. He totesivat, että keskustelu pankkitoimintojen eri, eri, e, erottamisesta toisistaan on käytännössä jumiutunutta. Meillä on esittelijä ja varjoesittelijä, jotka työstävät tätä asiaa, tai useita varjoesittelijöitä, ja prosessi on kyllä elossa edelleenkin, ei se ole kadonnut mihinkään keskustelua käydään edelleenkin. Me tulemme laatimaan mietinnön. Mietinnön esittely itse asiassa on saanut työnsä päätöksen tarkistuksista. Puhutaan 23. päivää helmikuuta ja äänestys toimitetaan 24. maaliskuuta valiokunnassa. Tämä prosessi jatkuu kyllä ja suuren luokan keskustelu tullaan käymään parlamentissa tästä samaisesta aiheesta. Kehottaisinkin teitä valvovan sitä, mitä Euroopan parlamentti tekee ja antakaa ihmeessä omakin panoksen tähän keskusteluun. Tämä on asia, jolla ei ole kenties niin korkea profiilia kuin mu- jollakin muilla siikoilla, Siellä ei ole niin näkyvästi tapetilla. Mutta tämä saattaa olla yhtä relevanttia se Ja kun tarkastan kaikkea, mitä saatu aikaan lainsäädännön kautta, jakona toimielinten välisiä suhteita on rukattu. Ongelmia saattaa syntyä, mikäli suuri pankki Euroopassa joutuu kriisitilanteeseen. Meidän täytyy valvoa äärimmäisen huolella sitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Tässä on teillä merkittävä rooli. Esimerkiksi yhdistyneet kuningaskunnat ja muitkin maata ja niiden maiden strategiat, kun ne laativat kansallista lainsäädäntöä tällä alalla. Täytyy tarkastaa sitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään, eikä pidä millään tavalla vesittää sitä, mitä on saatu jo aikaan, tai vaarantaa sitä. Nyt ei pidä takertoa yksityiskohtiin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Conclude. Kiitoksia. Olemme täysin aikataulussa. Voimmekin päättää kokouksen tähän. Minusta meillä oli kaksi oikein hedelmällistä istuntoa tässä kokouksessa. Molemmissa korostettiin läheisempää yhteistyötä keskuudessamme. Erityisesti tämä toinen aihe on sellainen, joka edellyttäisi yhteyksiä, kuten Elisa muistutti SSM asetuksen mukaan parlamentit voivat kommentoida vuotuisia kertomuksia mutta uskon, että tietojen vaihto on tärkeää. Lähettäkää meille kommentteja, koordinoidaan työtämme tarvittaessa niin, että saamme todella vastuullisen yhteisen valvonnan. Tämä on tärkeää. Minä näen tämän suorastaan vallankumouksena. Luulen, että ihmiset Euroopassa eivät täysin ymmärrä, kuinka paljon tilanne muuttuu ja kuinka tärkeää on vahvistaa vastuumekanismeja näille uusille täysin, tarpe- täysin tarpeellisille, mutta hyvin voimakkaille ja riippumattomille elimille valvonnassa niin, että pysytään täysin demokraattisen vastuuvelvollisuuden puitteissa. Ja näin saadaan vahva pankkiunioni, pankka, pankkiteollisuus, joka tukee kasvua ja työpaikkojen luomista. Tässä kaikki kiitoksia. Päätämme istun, istunnon tähän ja jatkamme täysistuntoa kello 14.45. Kiitoksia.